Euh, Arvoisat kollegat, jos sopii, me aloitamme valiokunnan kokouksen. Eli nyt sitten iltapäivänä jatkamme valiokunnan, DV-valiokunnan työtä. Meillä oli juuri seminaari FAM-valiokunnan kanssa, jossa käsiteltiin sukupuolten tasa-arvon toimintasuunnitelmaa. Kuten tavanomaisesta meidän pitää hyväksyä esityslista joka on teille jaettu. Voidaanko esityslista hyväksyä? Kyllä. No niin, se on julistettu hyväksytyksi. Tällaisenaan kiitos. Kohta kolme. Muistuttaisin tässä nyt sitä, että ensi maanantaina toinen lokakuuta Strasbourgissa kello 19.30 järjestämme kokouksen AFET DV Droit yhteisen kokouksen jossa nämä kuusi Sakarov-palkinnon saa ja esitellään vuonna 2017. Muistan tästä, sillä päivämäärä ja paikka ovat muuttuneet suhteessa alkuperäiseen. Eli kokous järjestetään salissa low numero 1.4 Strasbourgissa. Kohta 4. Koordinaattoreiden päätösten suositusten hyväksyminen koordinaattorin 6. syyskuuta toimin päätös, tai päätökset ovat teillä asiakirjassa jaettuna, jos on kommentteja sihteeristön kokouksen päättymistä. Voitte ne jättää, mutta muuten sitten koordinaattorin päätökset 6. syyskuuta hyväksytään sellaisenaan. Kohta 5. Komission ilmoitukset. Onko komissiolla ilmoituksia? Selvä. Ei ole. Kiitos. Sitten kohta kuusi esityslistalla. Humanitaarisen avun uudet välineet ja parhaat käytännöt, erityisesti pitkittyneen asuinseudulta poissaolon yhteydessä. Arvoisat kollegat, seuraava kohtaistuslistalla on keskustelu näistä juuri mainituista uusista välineistä varasta käytäntöistä, erityisesti pitkittyneen sedulta poissaolon yhteydessä. Hetkin tilanne on täynnä kriisejä, joita on yhä enemmän, ja ne ovat yhä pidempi kestoisia, koska on luonnonkatastrofeja tai muita ongelmia. Näin ollen humanitaarinen apu on ihan enemmän tarpeen, mutta meidän pitää nyt vastata uusiin haasteisiin, rajallisiin resurssein, näin ta- tämän takia keskustelemme paljon viime vuosina, jotta tätä humanitaarisen järjestelmää voitaisiin uudistaa, jotta se tulisi tehokkaampi. Ensimmäinen humanitaarinen huippukokous järjestettiin Istanbulissa toukokuussa 2016, ja silloin saatiin aika sopu suurempien lahjoittajien kesken, ja siinä mukana myös tärkeimmät kumppanit siitä, miten voitaisiin tämä apu panna täytäntöön. Se on ensimmäinen konkreettinen askel eteenpäin näissä keskusteluissa. Yksi sitoumuksista, joista sovittiin Istanbulissa, oli, että lisättäisiin ja koordinoitaisiin paremmin tällaista käteispohjaista ohjelmointia humanitaarisessa avussa. Käteisluonteisen avun antaminen tarjoaa laajemman paletin apua ihmisille, jotka kärsivät kriiseistä. Se vahvistaa myös kaupallisia siteitä paikallisissa tilanteissa pitkissä kriiseissä. Ja tähän liittyy tietysti kriisit, joissa tämä asusilta poissaolo on pitkittynyt. No käteisapuhan on ollut hyvin vähän käytettyä modernissa kriiseissä, mutta sillä on kuitenkin hyötyjä, joka riippuu kuitenkin kriisikontekstista erityisesti. Mutta sen käyttö voitaisiin siis laajentaa, niin onkin tehty viime vuosina. Nyt sitten keskustelemme tänään näistä käteissiirroista avun muodossa. Ja näin ollen meillä suuri kunnia saada paikalle kaksi asiantuntijaa, rouva Henrikke Trautman. Hän on yksikön päällikkö DGEKon kehitys- ja alueellisissa strategian asioissa. Ja sitten rouva Daphne Jaja Singe, joka toimii neuvonantajana IRC-komiteassa. Rova Trautman antaa yleiskatsauksen DG Eco pääosaston tilanteesta ja siitä, miten kansallisissa instansseissa keskustellaan. Yrkin siitä, miten on täytäntöön nämä Istanbulin päätökset. Ja sitten Rova Jaja Singe täydentää tätä esitystä ja kertoo, miten tätä käteismuotoista avustusta voidaan toimittaa perille näissä humanitaarisissa operaatioissa. Nyt annan puheenvuoron asiantuntijoille. Ensimmäisenä Rova Trautman, 10-15 minuuttia. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, Chair. Um, thank you very much. Äh, paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet, paljon kiitoksia siitä, että olette kutsuneet minut tänne paikalle kertomaan hiukan siitä, mitä tapahtuu äh, käteisavussa yleisesti ottaen ja mitkä ovat hiljattaisimmat kehityskulut äh, komission sisällä alalla. Tässä toivon, että teknologia tekee mahdolliseksi meille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 tämä selvensi tilanteen paljon paremmin kuin minä olisin pystynyt tekemään, mutta palaan kuitenkin avainviesteihin. Käteiseen perustuva reagointi on meille tehokas tapa välittää humanitaarista tukea monissa tilanteissa – ei kaikissa, mutta monissa eri. Se antaa joustavuutta, mahdollisuuden valita arvokkuutta ihmisille ja se myöskin on eh, edullisempaa veronmaksajille. Palaan tähän kysymykseen. Tämä myöskin pakottaa humanitaarisen työntekijät kentällä toimimaan toisin, toimimaan yhdessä, koordinoimaan työtään enemmän. Tämä täytyy olla kontekstiin räätälöityä. Meillä ei voi olla Libanonin ja Somalian välillä samaa ratkaisua, mutta lähestulkoon kaikkialla tämä malli voi toimia mielestäni. Käteisen perustuva ratkaisu myöskin on sen kaltainen rakenne, joka äm, ei noudata humanitaarisen avun siilorakennetta, jossa meillä on esimerkiksi elintarvikeapua ja muuta apua erillisenä. Meidän täytyy tarkastella asioita aivan eri tavoin. Me Tällä hetkellä koko humanitaarisen avun käteisosuus on vielä alle 10 prosenttia. eikö vuonna 2016 ähm, jo 33 prosenttia tästä tuesta kaikille sektoreille äh, suuntasi käteisenä. Elintarvikeapu on kaikkein suurin osuus, mutta ähm, pesu, hygienipalvelut äh, nousivat jatkuvasti ja Karibian hurrikaanien myötä esimerkiksi olette huomanneet, että suoja on jotakin, mikä on kasvava tarve tällä hetkellä kuitenkin elintarvikkeissa osuus käteisavusta on yli 50 prosenttia. Erityisesti tämä Grand Baken malli, josta olemme puhuneet aikaisemmin, sanon seuraavaa käteisestä. Ihmiset, jotka ovat kuvanneet tätä keskustelua, ovat puhuneet siitä, että sitoutumista käteispohjaisin ohjelmiin on pyritty kasvattamaan. Tällä välin monet lahjoittajat ovat löytäneet omia täsmäkohteitaan alueella, 35 prosenttia EKn tuesta komissiosta. Vuonna 2017 halutaan antaa käteisenä ja meidän tarkoitus kasvattaa vielä tätä osuutta myöhemmin. Me olemme myöskin sitoutuneet käteisperustaisen järjestelmän seurantaan ja valvontaan, sillä ähm, me tarvitsemme tarkemmin tietoa siitä, kuinka nämä rahat käytetään, kuinka tuensaajat ne saavat ja äm, tällainen seuranta tuottaa humanitaarisessa avussa kaiken kaikkiaan parempaa tulosta. Aina on varaa parantaa toimintaa ja tähän pyrimme tällä hetkellä. Tähän mennessä olemme nähneet seuraavan kaltaisia merkkejä. Käteisavusta vuonna 2015 meillä oli korkean tason paneeli, joka tarkasteli asiaa ja tällä välin ähm, voisin äh, sanoa muutaman sen tuloksista. Käteinen on hyvin tehokas apu, erityisesti äh, kun sitä skaalataan. Tämä tarkoittaa sitä, että me käytämme kriittistä massaa hyväksemme. Jos meillä on 20 22 partneria humanitaarisella kentällä, jotka kaikki antavat jonkin verran käteistukea. Tätä kriittistä massaa ei tun, synny. Me saamme jonkin verran tulosta aikaan, mutta emme niin paljon kuin olisimme saaneet, kun jos meillä olisi ollut enemmän tukia. Erityisesti tästä on merkkejä Libanonissa. Äh, olemme käsitelleet jo käteiskysymyksiä yksinkertaisemmin paikallismarkkinan osalta on merkkejä siitä, että paikalliset markkinat hyötyvät kriisin jälkeen käteistulosta. Monet ihmiset ovat olleet hyvin huolissaan myöskin siitä, että käteinen tuki joutuisi alkoholi, huume tai savukekuluihin, mutta muutama vuosi sitten Euroopan unionissa pakolaiskriisin yhteydessä meillä oli myöskin pelkoja siitä, että käteinen menisi rikollisten käsiin. Tästä ei kuitenkaan ole merkkejä. Käteistukea käytetään oikein, jos sitä valvotaan. Käteinen tuki myöskin suo enemmän tukea avun saajalle. Me voimme palata tähän kysymykseen ja se myöskin vähentää niitä tappioita, joita syntyy monetarisen tuen jälleenmyynnistä. Jos olette seuranneet tilannetta, tiedätte, että usein esimerkiksi riisin tai sokerin kaltaiset tuotteet annetaan avunsaajille ja toisella puolella ihmisiä onkin jo odottamassa ja nämä hyödykkeet myydään välittömästi eteenpäin, koska ihmiset eivät välttämättä tarvitse juuri sitä hyödykettä, jonka saavat. Tällä tavoin avunsaajat eivät menetä apua eikä se joudu jälleenmyyjien käsiin. Tämä on myöskin ensimmäinen tapa suoda ihmisille mahdollisuus tehdä valintoja, rakentaa elämäänsä ja päättää myöskin, mitä he tekevät tällä apurahalla, jonka saavat järjestelmä on viimeisen kahden vuoden aikana kehittynyt niin nopeasti, että komissiossa olemme olleet sitä mieltä, että meidän tulee luoda itsellemme ohjelinjoja tarkemmin ja myöskin kumppaneillemme siitä, kuinka tällaista suuren mittakaavan käteisapua hallinnoidaan klassisissa operaatioissa Jordanian, Turkin tai Libanonin kohdalla. Kyseessä olisi ainakin muutaman miljoonan euron arvo vakaissa tilanteissa, jossa meillä on enemmän tai vähemmän vakiomäärä avun saajia ja kotoaan siirtymään joutuneita ihmisiä. Voimme rakentaa järjestelmän, jota jouduta joka toinen kuukausi järjestelmää uudistamaan, kun ihmiset siirtyvät tilanneen tämän kaltainen esimerkiksi Libanonissa. Me olemme myöskin odottaneet, että tehokkuus nousee, kun meillä on yksittäisen siirron järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että me voimme mitata sitä, kuinka paljon avun saaja itse asiassa saa käteistä. Tämä on hyvin vaikea seikka arvioida, ellei me tiedä, kuinka paljon lahjoittajat ovat antaneet eri järjestöille, jotka saavat antaa varat eteenpäin välikäsille. Emme tiedä, kuinka paljon tästä siirtyy lopulliselle avun saajalle. 50 prosenttia eräiden arvioiden mukaan hukkuisi. En totea, etteikö tähän olisi välillä hyviä syitä. Välillä meillä on turvallisuuskysymyksiä, logistisia tarpeita ja muita syitä, mutta tietenkin meidän pitäisi pyrkiä siihen, että suurin osa veronmaksajien ja lahjoittajien varoista toimeenpanon myötä päätyy itse asiassa avun saajalle eikä välikäsillä. Meillä on myöskin paljon korkeampi hyötysuhde esimerkiksi Turkin ISSn hankkeessa meillä on ollut hyvin korkea taso. 80 prosenttia tuesta on päätynyt lopullisille avunsaajille ja vain 15 prosenttia jäänyt välille. Voimme vielä parantaa tätä tasoa käteisoperaatioissamme mielestäni. Meillä voi olla myöskin yksittäinen välitysjärjestelmä, ei 22 toimijaa ja 22 erillistä käteisluukkua, jotka kaikki kattavat eri sektoreita. Joku kattaa elintarvikkeet, toinen puhtauspalvelut ja niin edespäin. Meillä voi olla yksi yksittäinen järjestelmä, joka tekee mahdolliseksi avunsaajalle kattaa eri tarpeet ja näin voimme taata myöskin kriittisen massan ja riittävän skaalan toteutumisen. Meillä on kaksi tekijää, varsinainen humanitaarinen operaatio ja tämän lisäksi varsinainen käsi, si, si, käteissiirto kyseessä. Libanonin kaltaisessa tilanteessa tämä teki mahdolliseksi rakentaa myöskin kestävämpiä ratkaisuja erilaisia julkisia suojajärjestelmiä, erityisesti lähi on vastaavia rakenteita olemassa, eikä ole syytä niitä kahdentaa. Ihmiset saapuvat näihin maihin ja pysyvät niissä, joten voimme rakentaa järjestelmän, joka takaa ihmiselle sitä apua, että he tarvitsevat. Kyseessä ei ole vain se, että me jakelemme peittoja tai jotakin säiliöitä. Kyseessä on tarkoitus taata ihmisille mahdollisuus rakentaa elämänsä uudelleen näissä maissa. Meillä on yhä suojajärjestelmiä tämän lisäksi ihmisille, jotka sitä tarvitsevat, ja meillä on myöskin haavoittuvaisten tilanteiden seurantaa. Meillä täytyy olla myöskin aina mahdollisuus palata klassisempaan apumalliin, jos jostakin syystä markkinat eivät toimi, tai ihmiset joutuvat siirtymään paikoiltaan uudelleen, tai massiivinen ihmismäärä siirtyy paikalle, ja emme voi ratkoa tilannetta muulla tavoin, mutta tämä pitäisi olla kaiken kaikkiaan yleisesti ottaen pitkän aikavälin ratkaisu. Nyt hyppäsinkin dioja yli. Tämä on ollut käännekohta toiminnassamme. Käteissiirto on mekaaninen operaatio. Tämä on jotenkin melkoisen uutta. Me olemme vielä vasta toteuttamassa tätä. Meillä on vasta yksi toimeenpanokumppani ja käteisjoulut ovat melkoisen uusi ala, maksimaalinen koordinaatio koko operaation läpi. Sen takaminen on melkoinen haaste, mutta tämä takaa meille parempia tuloksia kuitenkin kentällä ja korkeamman äm, toimeenpanon tason. Luonnollisesti me seuraamme muuta järjestelmää ja humanitaarista apua yhä. Tämä liittyy siis skaalakysymykseen. Humanitaarisessa avussa meillä on hyvin muuttuvia tilanteita, mutta olemme vapaa tekemään eri kumppaneiden kanssa yhteistyötä. On aivan selvää, että voimme tarkastella esimerkiksi tapoja tuoda yksityisen sektorin toimijat mukaan, että voisimme ottaa mukaan sellaisia toimijoita, jotka toimet vain käteissiirtoalalla. Tämä ei välttämättä tarkoittaisi humanitaarisia toimijoita, vaan esimerkiksi pankkeja. Näin humanitaariset toimijat voisivat keskittyä humanitaariseen työhönsä, eivätkä joutuisi ratkomaan talouden alan kysymyksiä. Tämä on jotakin, mitä me tarkastelemme tällä hetkellä. Äh, en voi vielä todeta, että näin tulee tapahtumaan, mutta tämä on myöskin mahdollisuus uudelleen tarkastella eri ulottuvuuksia klassisessa mallissa. Me voimme myöskin käteissiirron sitouttaa paremmin tuensaajia ja yksityistä sektoria. Koordinointi on tässäkin kontekstissa erittäin tärkeää. Meillä on perinteisesti ollut lahjoittajia, jotka eri kanavia myöten antavat lahjoituksensa, mutta eivät välttämättä neuvottele keskenään siitä, mitä kukin tekee ja kuinka kriittinen massa toteutuu ja paras mahdollinen tulos saadaan aikaan. siirrot tekevät meille mahdolliseksi toimia paljon tehokkaammin. Libanonista meillä on hyviä kokemuksia siellä. Saksan, Ruotsin, Britannian ja Euroopan unionin tuki on tällä hetkellä täysin koordinoitu, joten on jotakin, mitä me haluaisimme saavuttaa. Sitten vielä pieni sananen Turkin ähm, operaation liittyen ja turvaverkkoon liittyen. Meillä on paikalla jo jakelujärjestelmä, joka liittyy eri ohjelmiin. DRFP rahoittaa yhtenäistä järjestelmistä. Tämä on ilman ehtoja antavaa tukea, mutta meillä on myöskin UNICEFin liittyvä koulutukseen merkittyä tukea, eli on yhä olemassa mahdollisuus todeta, että me haluamme rahan menevän esimerkiksi lasten koulutukseen niin, ettei tämä täysin jää toteutumatta. Meillä on myöskin koordinaatio siinä mielessä, että me olemme ottaneet monia eri järjestelmiä mukaan ja hyvin paljon erilaisia toimijoita, myöskin valtiollisia sellaisia mukaan yhteistyöhön ja näin humanitaarinen toimija, kuten me, voi myöskin luoda exit-strategian, ähm, koska meillä on myöskin sosiaalisen suojelun ulottuvuus, me voimme toimia helpommin. Tämä liittyy muihin komission työaloihin. Me tarkastelemme myöskin eh, humanitaarisen työn eh, loppua, eh, exit-strategiaa, ja kuten aikaisemmin totesin, myöskin yhteisön edustajat ja avun saajat sitoutuvat näin työhön paljon suoremmin. Muutamia tilastoja me aloitimme 4000 avun saajan myötä ISSn vuonna 2016, siis vain yhdeksän kuukautta sitten, me ylitimme viime viikkoina miljoonan rajan. Tämä toivottavasti kasvaa vielä tämän vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä ovat Turkin sijaitsevat pakolaiset, jos Turkin keskus kasvaa, luonnollisesti tämä määräkin kasvaa. Tämä on kuitenkin ala, jolla uskoaksemme lopulta 90 prosenttia rahoista menee lopulliselle avun saajalle eikä humanitaarisille toimijoille. Sitten vielä sananen liittyen käteisteknologian. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Moni käteisratkaisu ei olisi mahdollinen, ellei teknologia olisi kehittynyt viime vuosina niin paljon. Erityisesti tämä koskee Afrikkaa. Meillä on nykyverran tilastoja kännykkäliittymät vuosien 2012 välillä ovat 2500 äh, prosentilla kasvaneet Afrikassa. Keniassa 30 prosenttia BKTstä liittyy ähm, kännykkävälitteisiin maksuihin. Tämä on valtava mahdollisuus myöskin kehityssektorilla. Ja meillä on myöskin merkkiä siitä, että monet käteissiirryt tehdään kännykän välityksellä ilman mitään äh, rahakuoria. Tämä vähentää kuluja, mutta jälleen kerran monet eh, henkilöt, erityisesti naiset, eh, pääsevät eh, taloudellisesta eristäytyneisyydestä eroon, koska voivat saada tuen suoraan kännykän välityksellä ja päättää, kuinka se käytetään. Biometriikka on tässä yhteydessä tapa vähentää petoksia. Voimme kohdentaa työn paremmin, jos meillä on biometrisiä järjestelmiä, jotka tekevät mahdolliseksi varmistaa sen, että kaikkein haavoittuvaisimmat saavat todella tämän tuen. Ja tämä avaa meille mahdollisuuksia olla yhteyksissä suoraan tuen saajiin. Tässä tulee menemään muutamia vuosia vielä. Eli teknologia on tehnyt työstämme tehokkaampaa ja suorampaa. Me tarvitsemme kuitenkin operatiivista kapasiteettia. Näiden järjestelmien täytyy kommunikoida toisilleen. Tässä menemme ehkäpä tämän päivän äh, kokouksen aiheen yli, mutta humanitaarisella sektorilla on myöskin hyvin tärkeää, että ihmisen henkilöllisyys voidaan määritellä varmasti jollakin hengellä, hetkellä hänen pakolaisuutensa aikana tai hänen saapuessaan tiettyyn maahan. Meillä tulee olemaan myöskin jatkuvaa äh, Ähm, muuta humanitaarista tukea. Kaikkea ei voida koskaan toteuttaa tuella. On olemassa jo palveluita, kuten äh, terveyspalveluita tai sitten turvallisuustilanne ei tätä salli, mutta Uskomme, että sovellusajalla voidaan kuitenkin laajentaa. Uskoksemme tämä on myös mahdollisuus purkaa humanitaarisen avun perinteinen siilojärjestelmä, jossa jokainen toimija toimii hiukan omassa nurkassaan muiden kanssa. Näin käteisavun myötä me voimme todellakin keskittyä avunsaajien tarpeisiin ja käteisen avulla kattaa tarpeet mahdollisimman hyvin. Näin myöskin kriisien uhrit saavat enemmän valinnanvaraa ja meidän on mahdollisuus ottaa ei-perinteisiä kumppaneita mukaan, kansalaisjärjestöjä tai yksityistä sektoria humanitaariseen työhön. EK pääsee haasteen myötä eteenpäin. Me tiedämme heti tiesimme alusta lähtien, että kriisejä on liikaa, kaikki muuttuu kalliimmaksi ja kalliimmaksi ja meillä ei ole eh, kylliksi humanitaarista apua saatavilla. Teemme parlamentin tuolla parhaamme, mutta meidän täytyy vielä voida päästä eteenpäin. Paljon kiitoksia. Täällä on teille muutamia linkkejä ja voin mielelläni vastata kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos rouva Trautman. Seuraavaksi Daphne ja Singe. 10-15 minuuttia. Olkaa hyvä. Um, thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitos kovasti deve siitä, että IRC, kansainvälinen pelastuskomitea, on kutsuttu tänne. Me vastaamme pahimpiin humanitaarisiin kriiseihin maailmassa. Me tuemme ihmisiä siinä, että he toipuvat kriisistä ja pääsevät taas elämän alkuun. Ennen tätä esitystä haluaisin kertoa lyhyesti siitä, miten me irc hoidamme käteismaksuja. Kerron siitä, miten tämä tapahtuu kansainvälisessä kansalaisjärjestössä ja kerron myös tutkimuksen kehityksestä ja näytön saamisesta. Esimerkkinä käytän Pakistania ja sitten vielä lopuksi siitä, minkälaisessa poliittisessa ympäristössä toimimme. Tämä on ennakko sille, että humanitaariset käteismaksut onnistuvat. Kollegan esityksessä tuotiin hyvin esille, mitä käteissiirrot ja avustukset ovat. Me IRCssä olemme vakuuttuneita siitä, että näyttö on vahva sille, että käteisvarojen käyttöä pitäisi laajentaa. Tunnustamme, että humanitaarisessa järjestelmässä tämä voi tapahtua nopeammin, kustannustehokkaammin, jos käytetään todella käteissiirtoja. Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet. Eko puhuu 35 prosentin maksutasosta käteisvaroin. Tämä on varsin kunnianhimoinen tapa tai tavoite. Meillä on myös tämä Grand Bargain tavoite ja niin edelleen. Sanomme, että tämä, tästä on vahvaa näyttää, että tämä toimii, mutta tähän liittyy myös ihmisen arvokkuus, ulottuvuus. Näin ihminen voi itse päättää, mikä on hänelle tärkeää, tehdä omia valintoja, eikä niin, että ISN-tapaiset järjestöt sanelevat, mihin he varoja tarvitsevat. He voivat itse omien olosuhteensa perusteella päättää, käyttävätkö varat koulutukseen, asumiseen ja niin edelleen. Tähän liittyy myös kerrannaisvaikutuksia. IRCn tavoite on 25 prosenttia käteismaksuista humanitaarisessa avussa vuoteen 2020 mennessä. Asetimme tämän tavoitteen vuonna 2015 ja olemme nyt jo noin 16 prosentissa. Olemme edistyneet siis varsin hyvin kohti tavoitettamme. Tämä täydentää kokonaistavoitettamme siitä, että humanitaarisiin kriiseihin vastattaisiin 72 tunnin kuluessa. Käteisvaroin voimme toimia näin nopeammin ja tähän todella pyrimme. Kuten jo kuulitte, Teknologia on merkittävä ulottuvuus käteisvara-avustuksissa. Olemme sitoutuneet siihen, että 75 prosentissa maaoperaatioista me vuoteen 2020 mennessä voidaan toimia digitaalisesti ja kerron tästäkin hieman lisää käytännössä. miten valtavirtaistamme IRCssä käteismaksuja, käteissiirtoja me asetamme nämä käteismaksut etusijalle, mutta tässä pitää ottaa huomioon eri tekijöitä. Ensinnäkin pitää olla kunnianhimoinen kokonaistavoite, johon pyrkiä, ja täytyy olla myös paremmin valmistautunut ja reagoimaan käteisen kautta. Kun ajatellaan teknistä kapasiteettia, sitä pitää parantaa. On varmistettava, että kollegat ovat että heillä on tekniset mahdollisuudet antaa käteisvaroja. Samoin täytyy katsoa, minkälaisia teknologia- ja infrastruktuuritarpeita tähän liittyy. Aivan valmius merkitsee siis tässä mielessä tärkeitä kumppanuuksia, kuten jo kuulitte. Kännykkämaksut, ennakkomaksut. Tässä meillä on yksi yksityisen sektorin asiantuntijoita kumppaneita, kumppaneinamme. Digitaalisesti varoja voidaan siirtää juuri yksityisen sektorin kautta, esimerkiksi Mastercardin tai Western Unionin kautta, niin että olemme sitten valmiita toimimaan kriisin sattuessa. Tämä tarkoittaa digitaalista valmistautumista. Sitten se, että katetaan eri sektorit, eri alat. Elintarviketurvan ja perustarpeiden tyydyttämisessä tästä on eniten näyttöä. Tällä hetkellä pohdimme sitä, mikä rooli käteisvaralla voi olla naisten suojelemisessa, esimerkiksi eh, perheväkivallassa tai siinä, miten naisia ja tyttöjä voidaan voimannuttaa. Eli katsomme, miten käytösvaroja voidaan käyttää muuallakin kuin elintarvike- ja perustarpeiden tyydyttämisessä. On katsottava poliittista toimintaympäristöä, kuten jo kuulitte ja kuten sanoin, viime vuonna humanitaarisessa huippukokouksessa asetettiin erittäin kunnianhimoisia tavoitteita, mutta meidän täytyy lisätä tietoutta ja käteisvarojen hyväksyntää tehokkaana humanitaarisen avun muotona. Nyt sitten hieman tutkimuksesta ja kehityksestä. Kuten sanoin, IRC on sitoutunut näyt- näytteeseen perustuvan ohjelmointiin. Me pyrimme ja katsomme, miten käteisvaroin voidaan auttaa tehokkaammin ja nopeammin ja pureudumme erilaisiin haasteisiin digitaalisissa ja hankalissa tilanteissa. Katsotaan katsottava, kuinka paljon aikaa kuluu siihen, että löydetään ihmistä, jotka tarvitsevat apua, miten löydetään ne, jotka todella ovat kärsineet äh, hätätilanteessa eniten. Pakistanissa kului jopa 42 päivää, kun kerättiin tietoa äh, manuaalisesti kuljettiin ovelta ovelle. Sosiaalisen turvan dataa. Siis Pakistanissa on jo voimakas sosiaalisen suojelun ohjelma, jossa on jo kaikkien hankalimmassa asemassa olevista ihmisistä tietoa. Ja käytimme tuota järjestelmää ja käytimme sitä havaittaksemme ja löytäksemme ihmiset, jotka olivat sen ulkopuolella. Segoviassa hallinnoidaan järjestelmää ja siellä myös ymmärretään, miten tietoja voidaan käyttää. Ja kumppanuksemme kautta, uusien innovaatioidemme kautta, me pystymme leikkaamaan toimitusaikaa puolella ja siihen nyt vielä kustannuksia yli puolella. Nyt olemme pilottihankkeessa, haluamme testata tätä lisää, mutta tulokset ovat varsin lupavia. Teknologian innovaatiot, joita kuvailin digitaalisista käteisvaroista, prepaid-korteista, mobiilimaksuista ja niin edelleen. Niitä on useita. Meillä on erilaisia osallistamisohjelmia, sitoutumismaksuja ja hankkeita, mutta usein humanitaarinen yhteys puuttuu. Jotta ihmiset saadaan mukaan näihin toimiin, on erittäin tärkeää katsoa, minkälaisessa inhimillisessä kontekstissa liikutaan. Tästä kartasta näette punaisella merkittynä maat, joissa on vallalla vakava humanitaarinen kriisi. Näitä maita on 15 ja niissä vain neljässä on digitaalisia eh, henkilöille tehtäviä maksuja käyttävä järjestelmä käytössä. Kun kriisi iskee, varoja ei voida siirtää digitaalisesti, joten pyydämme entistä suurempia investointeja ja sitä, että humanitaariseen kontekstin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. On ollut hienoa nähdä, että Käteismaksuja toivotaan. Ekolla on erilaisia toimia ja he ovat edistyneet tässä ja eri lahjoittajat ja muut ovat lähteneet kunnianhimoisiin hankkeisiin viime vuoden huippukokouksen jälkeen. IRC on valmis auttamaan siinä, missä se näin voi tehdä. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia. Nyt annetaan puheenvuoro kollegoille, jotka haluavat puheenvuoron. Aloitetaan edustaja Guerrerosta, joka on pysyvä esittelijä humanitaarisesta avusta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Trotmanille ja Jasingille näistä tiedoista, joita teiltä saimme. Muistan, että että maailmanlaajuisessa Istanbulin huippukokouksessa yksi merkittävistä tavoitteista oli juuri teknologinen innovointi, niin että humanitaarista apua annettaisiin uudella tavalla. Ja uskon, että tällä alalla on todella päästy eteenpäin. Pari viikkoa sitten olin Euroopan parlamentissa mukana kokouksessa, jossa oli arvovaltaisia vieraita asiantuntijoita, jotka edustivat ja toivat esille erilaisia humanitaarisia innovaatioita. Komissiosta paikalla oli herra Brauer. Ja uskon, että tämä on ala, jolla eh, käteisvarojen siirtojen lisäksi voi olla monenlaisia teknisesti erilaisia toimia, ja tätä kautta voidaan päästä eteenpäin siinä, että humanitaarisen avun laatu paranee. Nyt tänään keskitymme todella näihin käteissiirtoihin. Aika hyvin varmasti ymmärretään se, että tämä on järjestelmä, joka täyttää kolme perusehtoa, jonka kautta sitten järjestelmä on myönteinen. Ensinnäkin annetaan avun tarvitsijalle mahdollisuus itse päättää, mihin apu käytetään, asumiseen, elintarvikkeisiin, teknologiaan tai kenties johonkin muuhun tarvikkeisiin, joita pidettäisiin ehkä tärkeämpänä kuin muun tyyppistä apua. Eli ulkoa käsiin. Ei sanella avun tarpeita, vaan edunsaajat itse voivat päättää omista tarpeistaan. Toinen elementti on arvokkuus. Kun on siinä tilanteessa, että pystyy päättämään itse, se on jo todella tärkeä osa ihmisen arvokkuutta, toisin kuin jos apu päätetään ulkoapäin. Ja kolmanneksi, näin voidaan säästää resursseja ja viedään eteenpäin myös ympäröivien talouksien kehitystä. Tähän liittyy monia kysymyksiä. Kaksi tai kolme kysymystä kahdelle asiantuntijalle. Trotman. Tällä hetkellä humanitaarisessa avussa noin 35 prosenttia annetaan käteisvaroin. Meillä on myös muiden suurten lahjoittajien tietoja. En viittaa tässä nyt pieniin toimijoihin, tai onko teillä lukuja siitä, minkälaisia vastaavia lukuja muilla on käteisvarojen käytöstä? Toiseksi kysyisin, miten kulttuurit paikoissa, joissa toimitaan, vaikuttavat todelliseen tehokkuuteen ja yksilöiden vapauteen, jotka tarvitsevat humanitaarista apua. Konkreettinen esimerkki. Tietyt suku, suvut tai klaanit Afrikassa kriisin sattuessa tai Kolumbiassa ovat täysin erilaisia. Rakenteet näissä perheissä, perheiden sisällä ovat erilaisia. Joku on perheen pää, Ja näin ei välttämättä voida taata sitä, että muut yksilöt voivat itse päättää omista tarpeistaan, vaan heidän puolestaan perheessä tehdään kollektiivisesti päätös. Oletteko kenties havainneet tämän kaltaisia ongelmia? Onko teillä mahdollisia sanktioita tämän osalta? Ja totta kai on kulttuurieroja siinä, mihin humanitaarisen avun kautta saatavat varat käytetään. Ja tästä haluaisinkin kysyä teiltä, koska minulle ei tullut aivan selväksi. Trautman viittasi siihen, että tämä ei, tätä ei tulisi käyttää sanitaaripalveluiden hankkimiseen. Viittasitte koulutukseen. Ja halusin kysyä, halusin tietää, miten varoja käytetään hyödykkeiden ja pikemminkin palveluiden ostamiseen, kun kyseessä on käteisvarojen annettava apu. Tähän saattaa liittyä ongelmia, esimerkiksi pitkäkestoisessa humanitaarisessa kriisissä voisi syntyä kannustimia yksityisten koulutusjärjestelmien ja terveydenhuoltopalveluiden tuottamiseen näiden avunantomuotojen kautta. Mitä mieltä te olette tästä? Ja vielä viimeinen kysymys tähän loppuun. Uskon, että monissa tapauksissa, siis tässä esimerkiksi on kuullut Afganistanista, saattaa kestää viikkoja ennen kuin määritellään, että henkilö voi olla tukikelpoinen, että hän voi saada humanitaarista apua. Eli tässä ehkä voidaan toimia samanaikaisesti niin, että toimitaan perinteisin menetelmin ja sitten ehkä siirrytäänkin käteisvara-avustuksiin. Merci. Kiitos edustaja Guerrero. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näyttäisi olevan. joten annan puheenvuoron asiantuntijoille, jotta he voivat vastata edustaja Guerreron kysymyksiin. Thank you very much to MEP. Kiitos edustaja Guerrero, loistavia kysymyksiä. Yritän vastata osittain ja antaa sitten kollegalle vastausvuoron täysin samaa mieltä siitä, mitä sanoitte siitä, että on mahdollisuus ihmisen päättää, mitä he tekevät ja samalla, ettei myös hukata rahaa asioihin, joita heille annetaan muulla tapaa. Joten sen on tavoitteemmekin, mitä yritämme kumppaneiden kanssa saada läpi, kun apua pyritään saamaan perille. Mitä tulee näihin kohteisiin, on hieman hankala sanoa. Yhdistynyt kuningaskunta on osa EUta, se on kanssamme toivottavasti myös myöhemmin. Eli että yritetään saada tätä rahoitusmuotoista tukea maailmanlaajuisesti enemmän läpi. Muut suuret lahjoittajat eivät välttämättä työskentele samaa tapaa, sillä ne antavat korvamerkittyä rahoitusta pikemminkin operatiiviselle kumppanille, mutta huomataan, että monissa johtokeskusteluissa YK-virastoissa ja kansalaisjärjestöissä, että tämä on yhä enemmän tulossa esille – eikä niinkään, että lahjoittajan pitäisi sanoa virastoille, vaan päinvastoin usein asiat tulevat virastoilta itseltään. Sanotaan, että nämä no, mistä mieltä, että voitaisiin tässä käyttää käteistä ja miksi tätä käyttäisi enemmän yleisessä vastauksessa kriisiin, joten tämä on yhteisesti jaettu tavoite. Toista, no riippuu siitä, paljonko sitä haluaa viedä eteenpäin. Me suoraan sanottuna EU-puolella olemme kyllä listalla, jos ajatellaan tavoitteen saavuttamista, siis nämä suuret operaatiot Turkissa, ja muualla, jossa voidaan käyttää käänteistä. No mutta varsinkin Somaliassa tulee aina olemaan alhaisempi käänteisavustusosuus ja vähemmän kumppaneita sillä. Siellä on eri ongelmia ja osalla vain kumppanilla on päässyt tiettyihin alueisiin sen takia rahoitusta tulee yksittäin, eikä paljon, niin, että on vain yksi kumppani tuossa maassa ja tämä pätee monen alueeseen. Joten toistaiseksi noin kolmas osa viiva, noin 50 prosenttia ehkä tässä kohtaa voisi olla realistista, mutta olen menossa tuohon suuntaan, mutta en usko, että moni muu lahjoittaja on vielä tulla samalla tasolla kuin me olemme nyt. Sitten toinen kysymyksen, paljonko vapautta edusajilla on, sinne, että miten käytetään tätä ja miten varmistamme sen, että apu tulee perille yksilöille. No on totta, että tietysti ottaen puhutaan kotitalouksista eikä yksilöistä henkilöstä, vaan kotitalouksista, sillä kyllä perirakenteita on, eikä sitä voida jättää huomiota joten oletamme, että myös kohdennetaan toimintaa kotitalouksia, mutta kuitenkin että siirretään rahat naiselle, joka usein johtaa kotitaloutta, niin tällä tapaa on parempi mahdollisuus sille, että tuo raha tulee käytetyksi myös järkevästi. No, luontaismuotoinen apu on sanonut, että siinä on usein kyse fyysisestä vahvuudestakin käydä hakemassa tuo apu. Tätä ongelmaa ei ole, jos käytetään käteissiirtoa. Kuitenkin on ollut tilanteita, joissa tämä ei ollut mahdollista. Ja tämä palasi siihen, mitä sanoin aikaisemmin. Tarvitaan vahvaa suojelukehystä. Myös käteisen toimittamisessa ei riitä, että sitä pumpataan järjestelmään. On ollut tilanteita lähi joissa naiset sanoivat meille, että he eivät ottaisi tuota apua, koska oli turvallisuusongelma, joka sitä syntyy. Jos tiedämme, että näin on, niin sitten ei kannata viedä sitä väkisin läpi ja pitää toisia – toimintatapoja avustuksen toimittamiselle perille. Joten kuten kollegani Järjestöt sanoi, se on tapa käsitellä ja puuttua näihin sukupuolikysymyksiin, mutta pitää kohdittaa erinomaisesti ja sitä pitää valvoa jatkuvasti, ettei luoda lisää ongelmia naisille ja tytöille ja varmistaa, että kaikki toimii. Ehkäpä kollega saa vastata muihin kysymyksiin, no kommentti myös näihin koulutuspalveluihin, sillä se on mielenkiintoinen pointti, joka olitte esille, mutta ensin kollegalle puheenvuoro. Thank you for your questions. I think they're... Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä, ne ovat hyvin tärkeitä. Haluaisin sanoa vain sanasen liittyen kulttuurillisen vaikutukseen, jonka mainitsitte, ja vaikutukseen, joka kohdistuu perheisiin. Meillä on myönteinen esimerkki, jonka olemme havainneet. Perheet ovat kertoneet meille, että se, että heillä on ollut mahdollisuus valita esimerkiksi mitä ruokaa ostavat, on vaikuttanut hyvin paljon siihen, että perhe on pystynyt palaamaan normaaliin elämään aivan vain valitsevalla sen ruoan, mitä ostavat. Ekon työssä Kreikassa tämä on tullut esiin. Perheillä on ollut mahdollisuus olla yhteyksissä eri yhteisöihin enemmän ja se on antanut myöskin tunteen siitä, että asiat palaavat normaaliin. Tämä on hyvin tärkeä kulttuurinen vaikutus perheisiin. Mitä tulee sitten dynamiikkaan, jota olemme rakentaneet, joihin tähän kollega viittasi. Eri sukupuolikysymykset äh, ovat IRClle suuri kysymys, kuten myöskin turvallisuus, ja me kiinnitämme paikallisissa toimijoissa hyvin paljon huomiota siihen, miten perhedynamiikkaan äh, käteisvarasiirto vaikuttaa, onko naisille esimerkiksi tähän liittyviä riskejä olemassa. Tiedämme, että että voimme toteuttaa käteisvarasiirron turvallisemmin, jos ei nainen joudu tulemaan paikalle hakemaan rahaa, vaan voi saada sen puhelimen välityksellä. Tämä liittyy näisiin kysymys, kysymyksiin turvallisuudesta. Kuinka vaikuttaa perheisiin? IRC erityisesti on tarkastellut teini-ikäisten tyttöjen tilannetta ja sitä, kuinka voisimme voimaannuttaa heitä antamalla heille käteissiirron olemme tarkastelleet sitä, onko heillä sananvaltaa perheessään, pystyvätkö he käyttämään sananvaltaa luottavaisemmin ja niin edespäin. Nämä ovat erilaisia kulttuurillisia vaikutuksia, joita me pyrimme arvioimaan ja rakentamaan ohjelmiemme sisään mukaan. Ja tätä kysymystä koulutuksesta käsiteltiinkin jo. Olemme kyllä sitä mieltä, että mahdollisuus maksaa itse palveluistaan ja harkita, kuinka varat käyttää vaikuttaa. Sillä tulee olemaan vaikutus siihen tapaan, jolla perheet hankkivat palveluita ja myöskin siihen, mitä palveluita he valitsevat, mutta kaikki tämä tulee arvioida tapauskohtaisesti ja hyvin tilannekohtaisesti. Just one uh, additional remark on that. Vielä lisäkommentti tuohon liittyen. Meidän pitää myös ymmärtää, että sijoitusta nyt puhutaan No, ne eivät ole sitä, että joku voi ostaa yksityistä koulutusta surmaksi osaksi. Se vain riittää kattamaan juuri koulumaksut, joka on pääajatus taustalla. Ja terveydenhoitopalvelut esimerkiksi ovat osa-alue, jossa tullaan näkemään no, paljon vähemmän kehityssuuntia käteis asiassa, sillä emme halua viedä eteenpäin järjestelmiä, jossa sitten tulee maksuja terveydenhoitopalveluille kaiken kaikkiaan, sillä yhtäkkiä sillä on rahaa tuollaisia asioita varten, joten yritämme humanitaarisissa tilanteissa pitää yllä tuota järjestelmää, että terveydenhuolto ilmaisia sen takia se on rajoittunutta siinä mielessä. Mutta kuten kollega sanoi, tämän tapaan tai ihmisille valinnanvaraa, jos otetaan koulumaksu esimerkiksi tai elintarvikkeita tai muita asioita. Heidän pitää tehdä omat valintansa edelleenkin ja on hankala, mutta ainakin on helpompi järjestää elämä siinä ympärillä. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia rovat että onko muita kommentteja, muita huomioita. Selvä. Siinäpä sitten kaikki kiitos asiantuntijoille, jotka tulivat paikalle kertomaan näitä tietoja. Kiitoksia kovasti valiokunnan nimissä. Seuraava kohtaisuuslistalla on äänestys ja äänestys aikataulun mukaan pidetään kello 10 yli 6, joten olemme etuajassa. Kello on varttia vaille. Eli, jollei teitä haittaa, otamme 10 yli kuuteen asti. Pidetään tauko. Kiitos.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

Chers collègues, si vous voulez bien... Arvoisat kollegat, voisitteko istua paikallinen? Jatkamme työskentelyä äänestyksellä.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 Eh, Sabatu. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Très bien. On peut y aller. Aloitetaan. Eli tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Tarkistus 4. Ai, Tarkistus kaksi, korjaa puheenjohtaja. Äänestys alkaa. Puolesta, siis vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta Donc le, 3, est... D'accord, bon, excusez-moi alors. Pahoittelut, sanoi puheenjohtaja. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty. Tarkistetaan. Vitonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, taitaa olla hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistetaan. Seiska. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää tai olla hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 11. Tarkistus 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 9. Puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan, tarkistus 9, tarkistus 9, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty, tarkistus 12, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13, puolesta, vastaan, tyhjää, taitaa olla hyväksytty. Hyväksytty. Anteeksi. Check. Tarkistetaan. No, ei sittenkään 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty Hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Hyväksytty. Tarkistus blokki pieni. Tarkistus 29 puolesta. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 31. Ei vaan 30. 30. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Si l'amendement oral numéro 2... Suunnin tarjotus 2, jos se hyväksytään. Tarjoitus 33 raukeaa silloin, joten suullinen tarkistus 2, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, ja 33 raukeaa, joten sitten suoraan koneäänestykseen. Niin siis nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta yksi vastaan. Euh, donc, euh, s'il vous plaît, on va terminer. Päätän valiokunnan kokouksen kohta kahdeksan. Kyselytunti ei kysymyksiä komissiolle, joten siirrytään kohtaan yhdeksän. Muut asiat. Ei ole mitään, ei muita asioita siirrytään. Kohtaan kymmenen. Seuraavat kokoukset pidetään 2. lokakuuta, 9. lokakuuta ja 10. lokakuuta 2017. Arvon kollegat, kokous päättyy. Kiitos läsnäolostanne ja hyvää illan jatkoa. Ja kiitos Turkille. Oui, le vote, il est un peu chaotique.